Alors, bonjour. Eh, allora, non siamo in molti colleghi, però sono già le... No niin. Oikeastaan kello on jo kymmenen yli, että voisimme aloittaa. Teen myöskin ehdotuksen. Tietenkin meidän pitäisi olla täsmällisiä, joten aloittaa. Mutta jos me päätämme ennen kymmentä, niin keskeytämme. Ja sitten tämän jälkeen käydään äänestyksiin. Mutta voidaan nyt aloittaa. Kello on kello jo kymmenen yli ja meitä on täällä muutama paikallakin. Ja sitten voimme keskeyttää tämän keskustelun jälkeen kokouksen hetkiksi ennen äänestyksiä. Voimme siis aloittaa ja näin pidetään kiinni aikataulusta. Ensimmäinen kohta estyslistalla tänään on selonteko ITRE-valtuuskunnan vierailu Irlannissa 29.–31. lokakuuta 2012. Minä voin kertoa tästä lyhyesti. Tiedätte, että meillä oli tämä valtuuskunta, joka kävi vierailulla. Itre-valtuuskunta. Minä, Castillo, Lange, De Campos, Kramer, Hemmer ja Kelli olivat tässä mukana tässä valtuuskunnassa. Kelli tietenkin Irlannin kansalaisena vielä mukana. Yhtenä tavoitteena oli ottaa yhteys ITRE-valiokunnan asioista vastaaviin ministereihin yhteys Irlannissa ja tapasimme ministereitä siellä myös. Pat Rabbit ja Bratton olivat nämä ministerit, eikä tutkimus- ja ja teollisuus ja sitten avaruus- ja tutkimusministerit olivat kyseessä. Sitten pyrimme myös samalla ymmärtämään Irlannin tilannetta, kuten teimme eilen täällä valtuuskunnassakin. Meillä oli hyvin tiukka aikataulu, kuten aina me olemme Royal Collegein tutkijoita, joiden kanssa keskustelimme. Ja teollisuus, kehityksestä vastaavia ja Googlen edustajia, irlantilaisia yrittäjiä, Digital Hubin edustajia ja muita. Meidän tapaamisena tapaamisen aikana esettiin Irlannin puheenjohtajakauden prioriteetit, jotka ovat ne samat, jotka meille eilen täällä kerrottiin, jos muistatte. Tämä oli erittäin hyvä, hyödyllinen vierailu ja nähdään, että Irlannille Euroopanillekin tärkeä tekijä ja heillä on tällaista halua ja mielenkiintoa jatkaa sillä tiellä, että vahvistetaan yhtenäismarkkinoita. Irlanti on tällä hetkellä hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa, jota tietenkin kaikki seuraavat tarkasti erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Ja kuitenkin he ovat tällä hetkellä pääsemässä tästä tilanteesta ulos. Ja he kertovat meille, että on tärkeää, että selvitään tästä tilanteesta, niin luoda yritysystävällinen ilmapiiri ja tehdä sellaista politiikkaa, joka tukee tätä. Ja tällä tavoin he myös painottivat sitä tärkeää roolia, jolla on, jota on tutkimuksella ja innovaatiolla. Ja näin näin heidät myöskin meidän liittolaisillamme, eh, että tuetaan tutkimuksen rahoitusta ja tietysti horisonttiohjelman rahoitusta. Eli uskon, että tässä meillä on kyllä taistelukumppanit jatkossa. Toinen aihe, josta ovat hyvin kiinnostuneita, on in infrastruktuuri ja uusiutuvat energianlähteet. Ja digitaalinen agenda myös, josta eilen kuulimme myös. Ja näin oli myöskin ehdottu tätä kesäkuun istuntoa, jossa voidaan katsoa sitten näitä tärkeitä asioita. Ja myöskin tästä pilvilaskenta-asiasta tullaan esittämään oma strategiansa siellä. Tässä varmaankin tärkeimmät asiat. Tämä oli hyvin pikainen, mutta intensiivinen vierailu. Ehkä kollega Kelli haluaa vielä täydentää minun raporttiani. Olkaa hyvä. Eh, thank you very much, Madam Chair, and I think you gave... Paljon kiitoksia, Rava puheenjohtaja. Annette erinomaisen yhteenvedon delegaation tapaamisista Dublinissa. Aluksi haluaisin sanoa, että monet Google ja muut tämmöiset yritykset, monet tahatilannissa arvostivat Euroopan parlamentin delegaation ää, omistautumista ja syvällistä tuntemista, asioiden tuntemista ja arvostavat siitä palautusta – Näillä ryhmillä ei ole usein mahdollisuuksia tavata mepejä, Haluaisin kiittää kaikkia mepejä, jotka delegaation ottivat osaa. Oli erittäin vahva ryhmä hyvässä kunnassa. Esityslistalla oli paljon asiaa. Minulla ei ollut aikaa nähdä mitään Dublinissa käydä ostoksella tai muuta. Ehkä meidän pitäisi miettiä delegaatioiden matkalla, että pikkasen jäisi vapaa-aikaa. Se olisi hyväksi kaikille. Kuten totesit, kun herää aamulla ja menee illalla nukkumaan ja sitten koneeseen, niin ne oltiin lennossa koko ajan, matala lentoa. Ryhmät, ja tapasimme, olivat erittäin hyviä, mutta sitä arvostettiin ja tämä oli myös hyvä harjoitus illan puheenjohtajakaudelle. Nämä ministerit, joita tapasimme, ovat olleet täällä viime, viipä, viime päivinä. Erasmissiot ovat olleet oikein hyödyllisiä, Hallitu, kun hallitukset asettavat prioriteettejaan ja tutustuvat ihmisiin valmistautuessaan menestyksekkään sen puheenjohtajakauteen, mihin Irlanti pyrkii. Kiitos kärsivällisyydestänne ja tavastanne johtaa kokouksia ja myönteisestä palautteesta, jonka välitän eri ryhmille, joita tapasimme Irlannissa. Kiitos. Grazie, collega Kelly. Kiitoksia edustaja Kelly. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Niin, todellakin minäkin vahvistan tämän. Minäkin tulisin tämän sihteeristölle jo, että, että seuraavina vieron aikana tulemme tekemään, että ei... Kastaa ensin kalenteria hieman tarkemmin, niin koska on tärkeää käyttää tietenkin aikamme erittäin tehokkaasti, mutta on ehkä hyvä myöskin tutustua siihen todelliseen elämään mikä siellä vallitsee. Meillä oli vähän liian tiukkaa aikataulun kanssa. Ja tämä ei varmaan auta ketään. Kyllä valta vähän hengähtääkin välillä. Tässä ei toki ollut hengähdystaukoa. Mennään seuraavaan kohtaan sitten. Meillä on selonteko Itrevaltuuskunnan vierailusta internetin hallintofoorumissa. Edustaja Vika, olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. Niin, vastaavalla tavalla haluaisin nyt kertoa teille tästä seitsemännestä kokouksesta internetin hallinnassa, joka järjestettiin Azerbaidsanissa Bakuussa 6.9. päivän marraskuuta. Kuten tiedätte, tämä foorumi kuuluu tuohon tietoyhteiskunnan maailman foorumiin, joka pidettiin Tunisiassa 2005. Ja tässä tar- tarkoituksena on saada kaikista sidosryhmistä ihmiset yhteen vuoropuheluun julkisesta politiikasta, internetin ja sen hallinnan asioista keskustelemaan. Ja tässä me saimme osallistua tähän kokoukseen ja pyrimme lopu, saamaan lopulta kolme täysjäsentä tähän delegaatioon. Minä itse, Katrin Trotman ja Sabin Ferhajen mukana olivat tuossa kokouksessa. Ja sitten muutama, kaksi muuta muista valiokunnista, mutta he sitten menivät omin aiko, omine aikoineen sinne, mutta kuitenkin tavallaan olivat osana tätä valtuuskuntaa. Andrea, anteeksi, Amalia Andersotter ja Maria Isaki ja minun täytyy huomauttaa, että tässä seitsemännessä FG:in kokouksessa tärkein asia oli tuon sosiaalisen taloudellisen ja kestävän kehityksen näkökulmat. Nämä olivat tärkeimpiä asioita internetin hallinnoinnissa ja internetin alueella ylipäätään ja myös tekniset yksityiskohdat verkkokaupassa, kun kyse on petoksista, tekijänoikeuksista, väärennyksistä ja niin poispäin. Ja näin puhuimme internetin hallinnosta ja sitten puhuttiin turvallisuudesta, avoimuudesta ja yksityisyyden, yksityisyyskysymyksistä ja monimuotoisuudesta ja pääsystä internetin käyttöön ja niin poispäin. En nyt aio tässä sen enempää käydä yksityiskohtiin, koska siellä oli paljon kokouksia, täysistuntoja, seminaareja ja niin poispäin. Ainoastaan huomauttiin, huomauttaisin, että meidän valtuuskuntamme oli hyvin innokas panelistina tietyissä yhteyksissä ja myös muissa yhteyksissä osallistujina eri tyyppisissä, myös kahdenvälisissä äh, tapaamisissa. Ja huomauttaisin, että tämä komission yksikkö oli oikein hyödyllinen meille, koska me saimme tukea tuolta yksiköltä, sihteeristöltä erityisesti, ja täältäkin, mutta käytimme sitten komission palveluita siellä. Eli tämän kokouksen unioninäkyvyys oli parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden taholta edustettuna. Komission jäsenvaltiot tietysti olivat keskus paikalla siellä heillä oli erilaiset mahdollisuudet täällä. Neli Cruz oli komission jäsenenä paikalla ja kahdenvälisesti aamupalalla keskustelimme hänen kanssaan eräänä päivänä myös näiden päivien aikana monista kysymyksistä. Minun täytyy nyt mainita sekin, että meillä oli kahden välinen kokous, joista yhden mainitsisin esimerkiksi Aikonin kanssa ja Sim kanssa, mutta meillä oli myös yksi kansallisten äh, parlament, kansallisen parlamentin edustajien kanssa. Nämä edustajat olivat monistakin maista, ei toki kovinkaan useasta, koska heillä oli vaikeuksia päästä olla paikalla, mutta me kuitenkin puhuimme yhteisen lähestymistavan laatimisesta näihin eh, IGF eh, kysymyksiin, foorumin kysymyksiin, ja voimme pyrkiä sitten näin ollen koordinoimudummin toimimaan. Totta kai tässä nyt vaikuttaisi siltä, että tilanne on mennyt vähän vaikeammaksi, mutta täytyy, täytyisi pitää kuitenkin mielessä, jotta me voisimme valmistella asiaa jo etukäteen ennen seuraavaa IGF. -ää. No, minun täytyy vielä mainita erityisolosuhteista tässä foorumissa. Tiedätte, että se järjestettiin siis Bakuussa, Azerbaidsanissa ja tämä tässä keskusteltiin tosiaan nyt internetissä ja teknologiasta ja näin poispäin. Sellaisessa valtiossa, jossa on paljonkin luonnonvaroja tarjolla ja myös siksi taloudellisiakin mahdollisuuksia, mutta silti Tässä oli havaittavissa Azerbaidsanin hallituksen ähm, asenne, jota lehdistö ja tiedotusvälineet arvostelivat ja tietyt toimittajat, äh, koska heitä pidätettiin mielipiteidensä vuoksi, jotka he ovat esittäneet äh, verkossa. Eli tässä nyt on kyse ikään kuin tästä vapaudesta äh, tuossa maassa johonka perään täytyy laittaa kysymysmerkki. Ja komissio pyrkii ottamaan tämän kysymyksen keskusteluun Azerbaidsanin edustien kanssa. Lopulta sitten saimme tästä tiedonannon komission julkilausuman ja me parlamentin viisi jäsentä olemme allekirjoittaneet tämän yhdessä Neli, Neli Kruusin kanssa. Ja ajateltiin, että tämä sitten otetaan hyvin vastaan Azerbaidsanin hallituksessa, ainakin niiden puolesta, jotka todella tuntevat ja ovat sitä mieltä, että Azerbaidsan on vielä suhteellisen kaukana kansanvallan standardeista, ainakin jos kyse on ilmaisuvapaudesta ja muista vastaavista vapauksista. Joten mielestäni tämä oli muiden edeltävien kokemusten tavoin hyvä. Ja totta kai me mietimme monia kysymyksiä erityisesti kun järjestimme tuon viimeisen kokouksen Yhdysvaltain kanssa tämän ähm, monitahoisen IGF-osallistumisen äh, näkökulmasta, koska jotkut hallitukset pyrkivät äh, tarjoamaan vähän enemmän hallitusmaista luonnetta tälle internetin hallinnointifoorumille – ja sitten taas toivottiin myös eri, toisaalta laajempaa sidosryhmäpuolta ruohonjuuritasolta ylöspäin, niin kuin alun perinkin on ollut. Ja näin sitten täytyy miettiä, onko kyse nyt esitetty, onko, onko esitetty nyt tietynlainen uhka IGFn alkuperäistä tarvetta ja tarkoitusta vastaan. Ja tämä osa, nämä tämän formin osallistujat vahvistivat sen periaatteen, että juuri tämä monitahoinen lähestymistapa ja alhaalta ylöspäin menevä lähestymistapa todellakin täytyy säilyttää. Ensi vuonna järjestetään vastaava kokous. Komission kanssa puhumme asiasta ja huomauttaisin vielä, että Euroopan internetsäätiö oli myös auttamassa parlamenttia aika tavalla näissä järjestelyissä ja kahdenvälisten kokousten aikaansaamisessa. Näin saimme siis apua myös siitä suunnasta. Mutta tämä varmaan nyt riittää. Katrin, hän oli siellä mukana mainiona kolleganani mehän olimme itse asiassa kolme muskettisoturia ikään kuin paikallaan. Ehkä Katrin, Katrin voi täydentää muutamalla sanalla vielä tätä sanomaani. Kiitos. Grazie Pilalla, parola. Kiitoksia. Pilar sitten edustaja Kraftman, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Jatkan ihan suoraan pelarin jälkeen sanoakseni, että kuten kollegat totesitte, Meillä oli 100 prosenttisesti naisvaliokunta, mukaan lukien ne kollegat, jotka liittyivät joukkoon. Vain naisia. Kolme näistä delegaatiosta. Ei se ole mikään pahoittelun aihe. Me olimme tehokkaita, mutta painotin sitä, miksei sanoa näin, kun asia oli näin. Meidän täytyy ryhmissämme valmistella ryhmissä, parlamenteissa, puheenjohtajissa asioita, jotta ryhmämme, ryhmämme olisi todella kyennyt vaikuttamaan asioihin. Se oli, ryhmä oli liian pieni. Meitä oli, meitä oli viisi ja seitsemän lopuksi, mutta kolme aluksi ja kolme oli liian vähän. Ymmärrän säästötarpeet, mutta siellä kun meillä on foorumeita, ja jossa pitää tehdä ikään kuin toimenpäättäviä päätöksiä. Ja toisaalta pyritään edistämään asioita enemmän, mitä enemmän me kykenemme, kykenemme jakamaan osallistumisemme eri työryhmiin, sitä voimakkaammin unioni kykenee vaikuttamaan asioihin. Voisimme todeta, että yksi kokous yksi foorumi, joka, joka teki oman aloitteensa Euroopan, eli Euroopan neuvosto. Se todella investoi tähän keskustelufoorumiin ja se todella vahvisti läsnäoloaan siellä. Eli valmistautumisajan suhteen me tarvitsemme lisää koordinaatiota ja poliittisia keskusteluita haasteista Euroopan tavoitteista komission kanssa ja neuvoston kanssa. Meidän täytyy saada meidän prioriteettimme kartalle. Esimerkiksi lastensuojelu on alue, jolla toimimme hyvin, mutta meillä on kir- kirjoitetun oikeuden perinne. Meillä on direktiivit, yleissopimukset, turvallisuussäännöt, ja tämä on merkittävä etu kansainvälisellä kentällä. Tämä on toinen kommenttini. Niin meidän mitä keskustelun ja vallankäyttöön tulee keskustelufoorumeilla, jotka ovat YKstakin. Tämä kysymys paikoista meidän täytyy olla, täytyy Irlanti pohjohtajamaana saada tietoiseksi, että meidän YK-jäsenvaltiot, ne täytyy ottaa, ottaa kanta. Se ei olisi niin passiivinen sen suhteen, missä kokouksia pidetään. Tämä on merkittävä vamma ensinnäkin puheenvapaudelle myöskin näiden maiden kansalaisyhteiskunnan tapaamisen kannalta on inhottava, että meitä lähestytään ja ne, Nelly Cruz toimi rohkeasti. Minä onnittelen häntä, muuta, mutta meidän omat maat menevät paikalle. Meidän täytyy kyetä tekemään työmme. Meillä oli kokouksia, workshoppeja, siellä on siviilipoliiseja, jotka esiintyivät jonkun kansalaisyhteisön puheenjohtajana. Tätä tapahtui myös Tunisiassa muualla. Ja täällä se tapahtui jälleen. Ja kokonaisia kortteleita, jossa, jotka olivat, jossa asunnot olivat ihan tyhjiä. Ja että Baku näyttäytyisi isona kaupunkina kansainvälisesti. Se oli todella iso pettymys. Ja kaupunki oli organisoitu niin, että me emme tapaisi vähemmän rikasta väestöä kuin se, jolla on varat, jotka saa öljyrahoja. Tämä on kiusallista, eikä tämä ole kunniaksi ihmisoikeuksien puolustamisen tavoitteelle. Sitten ikania ja ITO. Tämä on kysymys. Kollegat ja minä, meitä rauhoitte, että ICAN otti su- vakavamman, avoimemman suunnan, kuuntelevamman suunnan Euroopan kannoille. Se oli taipuvaisempi kunnettamaan rooliamme. Se on hyvä. Kuitenkin. Ikään joka on verkko-osoitteista ja nimistä internetin hallusta vastuussa, niin siinä on paljon pelissä. Se, it, it, ja, ja aikani välillä on kädenvääntöä kellä on valtaoikeudet. Ja kansainvälinen televestintäunioni ITU on täysin kansainvälinen elin ja tämän foorumin luoja. Sillä on etu. Mutta meidän kannalta on erittäin tärkeää arvioida, mitä on pelissä. Meillä on useita kokouksia lähiaikoina, jotka koskevat turvallisuutta, resursseja, resursseja käyttäjä ja taajuuksien käyttöä. Kaikenlaisia kysymyksiä Euroopassa satelliitit. Me olemme suoraan mukana. Mutta täytyy olla niin, että, että ei ole niin, että vain ne, joilla on teknologiset välineet ja hanskassa tiedon levittämisen suhteen ovat mukana. Itse niin täytyy olla myös vuoropuhelussa pöydässä ääressä. YK ei Yhdysvaltoilla ei aina paikalla. Nyt niin tapasimme Yhdysvaltojen suurlähettilään. Meillä oli hyvät suhteet. Se pyrkii myöskin lähetämään kantoja. Mutta kongressista ei ole ollut kollegoja, kansainvälisiä kollegoita muuten, mutta ei, ei tästä suuresta maasta, jolla on kuitenkin sopimus Ikanin kanssa ja jonka rooli on ratkaiseva serverit usein nämä hallussa, joka koskee järjestelmien turvallisuutta. Meillä on kysymyksiä edistettävänä, poliittisia kysymyksiä käsiteltävänä. Olisi oikein hyvä, että valiokuntamme voisi jossain vaiheessa, kun he ovat Brysselissä käynnissä ikäinen edustajia, ja kiinnittäisimme myös seuraavaan ITO-kongressiin, koska vaarana siellä tehdään päätöksiä, joilla on vaikutus meidän politiikkaan ja meidän visioihimme. Erityisesti verkon neutraalisuuden suhteen. Kiitos puheenvuorosta. Bene, grazie. Kollega Langen, prego. Kiitoksia, edustaja Langen, olkaa hyvä. Minä haluaisin vain lyhyesti kommentoida Dublinin valtuuskunnan matkaa. Tämä ohjelma oli oikein hyvä paikalla olevien kurista. Ehkä ei voi sanoa samaa. Minä itse kuulun tähän ryhmään. Se oli hyvin valmisteltu myöskin kollega Kellin taholta. Mutta täällä oli muutamia kysymyksiä, jotka heräävät matkan jälkeen. Kollega Pylätikkaista ja Vera olisi ollut sitten sitten mukaan viimeisessä ministeritapaamisessa ollut kahden hengen valtuuskunnan edustajana siellä. Enkä tunne mitään muita valtuuskuntia, jotka ovat tähän, tässä määrissä menettäneet edustajia. Lopuksi on vain yksi jäljellä paikan päällä. Minä itse olen tässä mukana oikeastaan kyllä, koska minäkin lensin puheenjohtajan kanssa takaisin eikä jos meillä on valtuuskunta siellä, niin se pitääkin olla myös koko ohjelman ajan siellä mukana, koska muuten meidän uskottavuutemme kärsii. Ja toinen kommentti. Tämä koskee organisointia. Oikeastaan yle, yleisottaen se oli hyvä, mutta, mutta semmoinen sääntömme, että me emme edes omaa paikalla todistaa omaa paikalla olevaa millä listallakaan, koska meidän säännöissämme tällaista ei mainita. No, tämmöistä oli järjetöntä. Minä haluaisin ehdottaa, että kellillä siis ei ole mitään mahdollisuutta tehdä mitään listaa meistä. Että tätä voisi katsoa tulevaisuudessa. Ja kolmas asia liittyy itseorganisaatioon, eli organisoitui paikalla organisoituihin ähm, tulkkeihin, joiden työtä arvostan tietysti, mutta meillä oli ensimmäinen päivänä yli kahdeksan tunnin ohjelma ja toisena päivänä sitten supistettu ohjelma näin ajallisesti. Mutta meillä oli kaksi täyttä tiimiä, Italia, Englanti tiimiä, siis neljä tulkkia yhdessä. Tämä olisi minusta organisaatorinen ongelma ja rahan tuhlausta. Sillä vaadittu tulkkaus oli oikeastaan hyvin yksinkertaista. Ja tätä pitää myöskin miettiä. Eikä saa johtaa siihen, että loppujen lopuksi täällä paikalla on sitä enemmän tulkkeja paikalla kuin edustajia. Minä sanon tämän ihan avoimesti täällä, koska meidän pitää katsoa meidän omaa toimintatapaamme. Tiedän, että jokainen näe asiaa näin, mutta tämä nyt oli ensimmäinen tapaus, jos tämä näkyy näin räikeästi näin 18,5 vuoden aikana. Ja me tuli sisältöä vielä, meillä oli hyvin mielenkiintoisia keskusteluja, hyvin erilaisten henkilöiden kanssa, yritysten kanssa. Ja tuloksena tästä voidaan vetää se, että kymmenen tärkeintä internetyritystä maailmassa kaikilla on eurooppalainen päämajansa Dublinissa. Ei tämä johdu sitä, että ir- irlantilaiset ovat niin hyviä internetasioissa, vaan tästä pitää oikeastaan puhua. Jos ymmärsin oikein näistä keskusteluista näiden yritysten edustajien kanssa, niin se johtuu erityisesti verokannasta. Ja jos me tässä pyrimme aika pelastamaan jotain valtioita, vaikka Kyprosta, mikä on näkyvissä, niin voin vaatia sitten parlamentilta ja komissiolta, että tällainen selkeä, räikeä kilpailun vääristyön pitää tarkastaa. Tietenkin veroala on kansallista, kansallista lainsäädäntöä ja Googlella, Googlella on 4500 työntekijää siellä ja 15 prosenttia irlantilaisia. Eli kuten totesin, täällä on monia eurooppalaisia päämoja juuri tämän hyvän investointi-ilmapiirin takia. Ja tämä meidän pitäisi, jos me nyt oikeastaan olla rehellisiä, niin pitäisi tähänkin antaa vastaus. Kollega Langen, Rubik. Kiitoksia. Edustaja Rubik, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. tämä vierailu Irlannissa kyllä avasi meillä uusia näkymiä, sillä Google-vierailu oli tietenkin silmiä avaava, koska kun nähtiin, minkälaisia tietoja nämä 4500 tuota työntekijää kerää siellä – ja he käyttävät meidän verkkojamme, meidän sisältöämme hyvin vapaasti ja toisaalta sitten näin vahvistetaan tietoyhteiskuntaa selkeästi Euroopassa. Ja sitten taas toisaalta tälli, tämä koko toiminta hyvin pitkälti sitoutunut sellaisen suuntaan teollisuuden mielessä, että, että uudet sosiaaliset verkot, hallintoviranomaiset ja internetviranomaiset voivat tätä valvoa. Joten uskon, että tämä vierailu toimii kyllä paljon tuloksia, koska jokainen näkee, mitä täällä tapahtuu ja mitä tehtäviä meidän pitää hoitaa – jos katsotaan iTunesin yleisiä käyttösääntöjä, jossa nuoret klikkaavat ja hyväksyvät nämä ilman, että lukevat jotain sivun pituisia sääntöjä, niin kyllä tässä lainsäätäjällä kuitenkin on joku vastuu, ettei pelkästään klikata, vaan myöskin ymmärretään sitten, mihin sääntöihin tässä sitoudutaan. Ja tähän tarvitaan jonkunnäköinen oikeusrakenne tulevaisuudessa, joka suojelisi kuluttajia. Jos haluamme uudelleen luoda teollisuutta Euroopassa, niin mitä pitää antaa myöskin suojaa näille nuorille ihmisille. Tämän takia tämä matka Irlanti oli hyvin silmiä avaava. Siinä mielessä meidän pitää tehdä asian eteen enemmän eurooppalaisella tasolla. Kiitoksia. Olkaa hyvä vielä kerran. Anteeksi puheenjohtaja. Kollega muistutti minua tavallaan asiasta, joka on valiokunnalle erittäin tärkeä. Se, että meillä on vähän vaikeaa saada eurooppalaisia yrityksiä paikalle näille foorumeille. Ja voisimme ehkä Vähän pitää huolta tästä. Predellelle. Mutta meillä on täällä soilusenkeli. Rova puheenjohtaja, hän istuu tuolla salin edessä. Olemme hyötyneet parlamenttiin äh, työntekijän yhteistyöstä. Hän oli tehokas ja palvelualtis ja minusta tämä pitää sanoa, että koska Komissio auttaa meitä paljon, mutta saamme ystävällistä tehokasta apua myös parlamentilta. Kiitos. Grazie, kollega Trautum. Anche lei don. Kiitoksia. Ja suoraksi, mutta, sitä, mutta hänkin oli nainen tietenkin täällä matkalla mukana. No niin. No vähän muutimme nyt aikataulua, mutta uskomme, että näin voimme toimia. Nyt keskustelemme jo Irlannista oikeastaan. Oikeastaan puhuimme jo Azerbaidsanin vierailusta, mutta sitten täältä tuli taas vähän edellisen aiheeseen puheenvuoro, mutta ei, ei, ei se mitään, ei se mitään. Nyt tulee Azerbaidžanin vierailuun. Me kuulimme valtuuskunnan tarpeellisuudesta ja tehtiin, se tehtiin myös hyvää työtä. Tähän tehtiin myös erotuksia, kuinka voidaan tulevaisuudessa kehittää työtä. Ja sitten Irlannin vierailta puhuttiin, Langen antoi ehdotuksia tähän ja otti esille myöskin muutamia ongelmia, joita meillä oli valtuuskunnan vierailussa. Tämä voi merkitä ylös, jotenkin osa vain näistä asioista riippuu meistä, osa taas ei, joten meidän pitää välittää tämä tie, tieto myös eteenpäin muillekin, puheenjohtajistoja ja niin edelleen. Mutta jokainen valtuuskunta ei pelkästään pidä katsoa sisältöä, vaan myöskin parantaa työskentelytapaansa sisällön lisäksi. Meillä on vielä pari minuuttia jäljellä. Voin kertoa teille eilistä koordinaattorien kokouksesta. Me hyväksyimme työohjelman muutoksen joka taas perustui Salzburgissa tehtyyn päätökseen aikataulusta ensi vuodelle 18. syyskuuta ja 19. päivä oli alun perin, eli 19. päivä jäänyt pois, vain 18. syyskuuta on kokous. Ja sitten keskiviikko 25. syyskuuta meillä on aamupäivä vielä. Ja sitten 6. syyskuuta ja 17.10. aamupäivä vielä. Mutta tämä lähetetään vielä kaikille tarkempana viestinä. Tämä on siis uusi aikataulumme. Sitten meillä myöskin haluamme katsoa Aatsarista teemme mietinnön sitten meillä on vierailukutsu. Joku meistä voi vierailla Sveitsissä 28. päivä toukokuuta. Voit ottaa yhteyttä ryhmäämme, jos teitä kiinnostaa tämä. Ja sitten EPP-ryhmä kertoi meille KAAS 2020 oma-aloitteisesta mietinnöstä ja sitten digitaalista agendasta myöskin oli puhetta. Yrittäjyys 2020 asiasta. Tästä me päätöslauselman, joka annettiin sitten seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. Tässä minun tiedonantoni nyt meillä on vielä 10 minuuttia ennen kuin aloitamme äänestykset. Tasan kymmeneltä jatkuu sitten kokouksemme äänestyksillä. Eli vielä kerran, jos ei se nyt tiedä, kymmeneltä aloitamme äänestykset. Kiitoksia. Bene, cominciamo il voto. Prendete posto. No niin, voidaan aloittaa sitten äänestykset. Olkaa hyvät, istukaa alas. Hyvät kollegat, istukaa alas. Allora proviamo a fare un test. No niin, tehdäänpä sitten äänestystesti. Olkaa hyvä, äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Täällä on kaksi sosiaalidemokraatteja liikaa, mitkä te, ketkä ovat ylimääräisiä. Edelleenkin kaksi sosiaalidemokraattia on liikaa. Katsokaa, ketkä ovat varajäseniä. Bene. No niin, nyt kaikki hyvin. Hyvä. Loistavaa. Olemmeko kaikki valmiina? Voimme aloittaa äänestyksen. Aloitetaan Savelan mietinnöstä. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 ja 24 yhdessä puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas. Äänestys alkaa.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 Hyväksytty siis. No niin. Sitten 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 kahdessa osassa. Yksi, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tehdään tällaista tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 31 vastaan hylätty. Kompromissi 3. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 3a. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Aha, okei. Okay. Anteeksi. <laughs> Minä nyt... Olette oikeassa. Minä Äh, kolme aasta siis tarkistus. No minä teen tässä väärin. Minä nyt väärin, äästin väärin. Hylätty. Hyvä. Kolme A siis hylätty. Kolme A bis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toisin kuin äsken. Tarkistus. Äh, alku aina vaikeaa, alku aina hankalaa. Päättyy. 24 puolesta, 30 vastaan. Hylätty. Hylätty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistus. Äästys päättyy. 39 puolesta, 19 vastaa, hyväksytty. Tarkistus 59. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 5 puolesta. Aina tässä on suullinen tarkistus vielä puolesta. Minä vastustan suullista tarkistusta. Siis ilman suullista tarkastusta, tarkistusta. Imko 5 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. Tarkistus 81 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaa tyhjä hylätty. 82 puolesta vastaa tyhjä hyväksytty. 84 puolesta vastaa tyhjää. Tarkistus vielä. Kahdeksankymmentäneljä. Yksi kue liikaa. Yksi kuen jäsen liikaa. Hyvä, Otto pois. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 29 vastaan. Hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää. Nyt tarkistetaanpas vielä. Yhdeksänkymmentäkuusi. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 30 vastaa, niukasti ylätty. Tarkistus 100. Puolesta, vastaa, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus. Tarkistus. Äänestys päättyy. 37 puolesta, 22 vastaan, hyväksytty. 101 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistus. Äänestys päättyy. 31, 27 hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 112 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä tarkistus. Minun mielestä se hyväksyttiin, mutta kuitenkin tarkistetaan vielä. 30, 2008 hyväksytty. Tarkistus 113. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. Saattaa 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. Äänestys päättyy. 36-24 hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta Vastaa tyhjä hyväksytty. Hetkinen vain. Minulle kerrotaan, että ettemme äänestäneet toisesta osasta 112 ja 113. No niin, okei. Näin epäilyksen vallis, vallitessa äänestää vielä 112 ja 113 toisesta osasta vielä. Puheenjohtaja, tästä

112, sitä on äänestä ja 113 raukeaa. No niin, olkaa hyvä. Kollega Cavallo totesi, että tämähän hän erehtyi tässä. Tämä voi voida varmaankin tästä vielä korjata. Missä nyt me tässä mennään? Täysistunnossakin pitää korjata tämä asia. Era stato posto male il problema. Niin tämä ongelma on esitetty tässä nyt oikeastaan huonosti. Ja täällä todettiin, että tässä äänestetty. Ja no, kaiken no-, no Carvalho mukaan ei olisi äänestänyt. Jos tässä on ongelmia, niin sitä 12 sähköisesti. 12... Sori vaan ihan selkeästi äänestettiin sanakaan tästä toisesta osasta. Ja sitten joku sanoi, että äänestystä ei ollut, mutta äänestys oli, se on rekisteröity. Joku ehkä äänesti väärin, mutta äänestetty on ja antaa mennä eteenpäin. Okay. Presidente, il voto è stato 30... 30.28 oli äänestys, puheenjohtaja. No niin, ei puhuta tästä enempää. Asia on nyt hoidettu. Äänestys on äänestys. Ei sitä voi enää. Olkaa hyvä. Predsednica, 28.30 um, je bil rezultat elektronske... Kiitoksia niin, 2030 näytti olevan sähköisen äänestyksen tulos, mutta Hyminen sanoi, että ei hänellä ole mukana korttia, äänestyskorttia, joten ottakaa se huomioon. puoi farli votare 112. 112 the show Allora, scusate una cosa, dopo do la parola al collega Turmes. Äh, collega Turmes, kohta saatte puheenvuoron, mutta tässä miten päättää nyt asiasta, joka on vähän poliittinen näin lainausmerkeissä, koska täällä nyt selvitettiin se ja pyydän anteeksi, jos tässä on syntynyt hämmennystä, mutta minä ymmärsin hieman huonosti tiedot, joita minulle annettiin täältä. Meillä on nyt ongelma, joka koskee toista osaa, 112, josta äänestimme, jossa e tulos oli 28.30. 30 puolesta ja 28 vastaan. Sitten Kalka Hipner kertoi meille, josta emme tienneet, että hänellä ei ollut äänestyskorttia, jolloin äänestys olisi ollut 3029. Tässä yhteydessä Kalka Carvalho, tämä on se ongelma, totesi, että että sihteeristö on tehnyt virheen tässä. Että hän, tai hän, on sihteeristö, että hän teki virheen äästäessä, joten, joten minä nyt en voi tätä voi päättää. Turmes on vielä puheenvuoro, olkaa hyvä. Si abbiamo Turmes, poi... Turmes, ja sitten Toija, ja sitten päätämme. Turmes, olkaa hyvä. I think if, if we start... Jos me alamme palaillaan äänestyksiin, ja kun jotain, joku oli vähän hämmentynyt, että avaamme sellaisen matopurkin, että äh, se on mahdotonta. Jotain ryhmiä saattaa harmittaa, että hävisivät, mutta pitää jatkaa matkaa. Muuten tulee martmaksi teidän jatkaa puheenjohtajana ja äänestää reilusti. Minä uskon, että kaikki tämä valmius täällä, joka on olemassa, että tämä on selkeä asia, äänestys on tehty, ja minä olin toki tässä tarkkana, tämä oli tärkeä kohta, ja haluan todeta, että muutokset tai virheet, niitä eivät mainittu heti. Sitä voidaan heti ilmoittaa näistä, mutta tämän jälkeen sitten mennään seuraavaan äänestykseen. Ja silloin se on myöhäistä, ilmoittaa asioista, joten ei voida hyväksyä sitä. Jos aina sanottaisiin neljä äänestystä, sitten minulla oli tämä ongelma, niin silloin, silloin todetaan, että on nyt liikaa mennyt aikaa siitä äänestyksestä, eikä me voidaan muuttaa sitä. Pilar. No, tämä ongelma nyt on jo ratkaistava, koska on paljon äänestettävää vielä. No, totta kai tässä on tärkeä asia kyseessä. Se, että Hybnerin äänestys mahdollisuus myös sallitaan, koska muuten tämä äänestystulos meidän ryhmämme kannalta on yhden vähemmän. Tämä on tärkeää. Eli aina täytyy ottaa huomioon kollegamme äänestysmahdollisuus. Ja tämä toki on tärkeää tärkeä asia, että se tuli tässä, tässä esille, koska sitä ei huomattu. Eli Karvalion äänestys pitää vain välittää eteenpäin ja se pitää sitten ratkaista tässä menettelytavassa ylipäätään me tiedämme, että täysistunnossa äänestys voi muuttua ja niin poispäin. Sitten jatkamme eteenpäin, mutta minä vain nyt pyytäisin, että tässä otetaan nyt huomioon ja myös tulevaisuudessa Hybnerin ääni. Eh, vorrei chiudere questa... Haluaisin lopettaa tämän keskustelun tästä ehdotuksesta. Olkaa hyvä. Rava puheenjohtaja, en tiedä miksi tämän tällä millä puheenvuoroa. Haluaisin muistuttaa teitä työjärjestyksestä. Työjärjestys sanoo selkeästi, eh, että äänestystä voi, virheen tapauksia voi muuttaa, mutta sillä ei ole vaikutusta tapahtuneelle äänestykselle koska muuten kaikki äänestykset sen tehdä uudestaan. Sihteeristä voi tarkastaa tämän työjärjestyksessä. Se voi korjata, mutta äänestys on tehty. Tulokset ilmastitte 30-28 Rova Hübner. Jos Rovalla ei ole korttia, hän olisi voinut hoitaa sen kortin. Hän olisi voinut hankkia sen takaisin jo jonkunkin aikaa. No niin, nyt tämä kysymys on käsitelty loppuun ja äänestystulos on se, mikä se oli. Hybner, Hybner vaan lisätään tähän ja pyydän, että hän käyttäisi myöskin äänestyskorttia. Mutta hänellä onkin se siellä hyvä. Mutta äänestystulos on se, mikä se oli ja jatketaan sitten. Pyydän anteeksi hämmennystä, mutta tässä nytten oli vähän asioita, jotka ovat täysin selkeitä. Kompromissi seitsemän. Tästä olemme varmaan kaikki samaa mieltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus. 133 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Reggie 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Reggie 3 puolesta Vastaa tyhjää, tarkistus. Yksi EPP liikaa. Yksi varajäsen voi ottaa kortin pois. puolesta, 28 vastaan hylätty. Tarkistus 136 raukeaa. Kompromissi kahdeksan puolesta, vastaan, Tyhjä. hyväksytty. Kompromissi kahdeksan a puolesta, vastaan, tarkistus. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 32 vastaan, hylätty. Kompromissi 8b puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 150, 199, 200 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 183. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 24. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 193. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 196 suullisella tarkistuksella. A, täällä vastataan sitä, siis ilman suullista tarkistusta sitten 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Regi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 223 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1, 224 mm, puolesta vastaan tyhjä hylätty. 225 puolesta kahdesta asosta eka osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 238, 46 yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 239 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 240 puolesta, vastaan, tyhjä, öö, minä erehdyin, tarkistus. 240. 240. Äänestys päättyy. 34 puolesta, 27 vastaa hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. 243. Olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29.31 hylätty. 245. 245 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 245 puolesta. Äästäkää, olkaa hyvä. Äästys päättyy. 27, 33 hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 200, 250 tarkistus siitä. 250 tarkistetaan. Äänestys päättyy. 24, 36 hylätty. 262 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afet 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjä, näyttää hyväksytyn, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. 31 puolesta 27 vastaan hyväksytty. Kaksi seitsemän yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 288 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 296 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 298 puolesta, tässä on suullinen tarkastus myöskin. Vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 12 Kolmessa osassa. A, raukeaa, raukeaa, raukeaa. Kompromissi 16. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 382 osassa. Ensimmäinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus toisesta osasta. Olkaa hyvä. Äänestys päättyy. 32.29 hyväksytty. Tarkistus 310 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 311 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 320 ja 21 yhdessä puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan Olkaa hyvät. Äänestys päättyy. 35 hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 19. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 338 puolesta vastaan tyhjää tarkistus. 338. Äänestys päättyy. 35-25 hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 362 puolesta vastaan tyhjä tarkistus. Äänestys päättyy. 34,6 hyväksytty. 366 puolesta vastaan. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus. Olkaa hyvä. Kollega Shadow. Shadow. Madame la rouva puheenjohtaja vain ja sihteeristö voi varmaan selittää. Tämä on se tarkistus, jonka olemme jättäneet, eikä se lause, jota olemme käyttäneet, se on leikattu. Jätän vielä tarkistukseni pois, koska se, tämä ei vastaa sitä, minkä olemme jättäneet. La ritirato per... Eli vedetty pois Siis emme äänestä, koska tämä tarkistus on katettu jo tarkistuksella 22. Simplement, nous avions proposé olemme ehdottaneet hyvin tarkkaa tarkistusta, joka ehkä sitten oli tässä SDtä vastaan, mutta se on tuossa luettelossa sihteeristön kirjoittamana, joten tämä osanen, josta nyt äänestämme, ei vastaa sitä, mitä sanoimme aiemmin, joten se vedetään pois. Vedetään pois, hyvä. Sitten 374 puolesta, vast, 374 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Imko 12. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 377 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistus. Kiusa. Päästys päättyy. 33.28 hyväksytty. 381, kahdessa osassa, ensimmäinen osa, puolesta, vastaa tyhjä hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaa tyhjä hyväksytty. Kompromissi 23, puolesta, anteeksi, anteeksi. 382, 382. 382, puolesta, vastaan, tarkistus, Äästys alkaa. Äästys päättyy. 2832 hylätty. 382 hylätty. Sitten kompromissi 23 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 23a puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 390 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 393 393 puolesta. Anteeksi. Äänestämme 393 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 395 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 24. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 405 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 400 12. 412 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 400, anteeksi, 417 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 418 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Afet 17, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Afet 8, puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Afet 7, puolesta, vastaan, tyhjä tarkistus. Äänestys päättyy. 31, 30, hyväksytty. Kompromissi 28, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Afet 5, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 427, puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Imko 26, puolesta, äh, raukeaa, Kompromissi 428 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 429 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 209 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 403 anteeksi, jätimme välistä yhden äänestyksen, tarkistus yhdessä. Neljä, neljä, kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä, neljä, neljä. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Imko 16. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 16 tarkistetaan vielä. Imko 16. Ennen kompromissia 30 siis on tämä kohta, josta äänestimme oikeastaan jo. Ettekö löydä? Hetki vain. Kaikki, heillä ei ole sitä listalla. Ei se ollut di attenzione. Per... Vaan kiittää huomioon, niin ehkä teidän äänestyslistalla ei ehkä ole jotain kunnossa. Ole hyvä. Eli katsomme esittelijä, varjoesittelijää sitten. Allora stiamo votando. Äänestämme IMKO 16. Äänestys alkaa. Haluatko joku vielä äänestää? Äänestys päättyy. 27 puolesta, 31 vastaan, hylätty. Sitten missä olimmekaan. No niin, 30 äänestimme jo me 403 seuraavaksi. 403 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 459 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 4, 6, 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 4, 6, 6 kahdessa osassa. A, vain toinen osa. 466 vain toinen osa. Puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. tarkistetaan 466, olkaa hyvä. Äänestys päättyy. 27 puolesta, 32 vastaan, hylätty. Envi 17 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 4, 6, 8 vastaan, tyhjä, hylätty. Kompromissi 32. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 486. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 488. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 489, 91, 92, yhdessä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 493 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 494 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 520 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 505 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 524 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. hylätty. Imko 22 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Regi 9 puolesta, vastaa, tyhjä, hyväksytty. Regi 13 puolesta, vastaa, tyhjä, hyväksytty. Afet 13 puolesta, vastaa, tyhjä, tarkistus. Afet 13. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 27 vastaan, hyväksytty. Affet 11 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. tarkistetaan Affet 11. Olkaa hyvät. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 39 vastaan, hylätty. Afet 11 hylätti. Imko 17 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Envi 18 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Imko 21 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Regi 4 puolesta, vastaan, tyhjä, Tarkistus. Regi 4. Äänestys päättyy. 33, 26 hyväksytty. Afet 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Afet 20 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Afet 19 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatusosakappale 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Olkaa hyvä, äänestys alkaa. A, siellä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Presidenta, uh, pediríamos si nos puede dar un minuto porque en función näistä. Tarvitsisimme nyt minuutin tauon, koska meidän täytyy miettiä ryhmämme kantaa tähän. Annetaan sosiaalidemokraatille yksi minuutti miettimisaikaa. Possiamo riprendere... Voimmeko jatkaa sitten äänestyksellä? Olkaa hyvät. Äänestys alkaa. Olkaa hyvät. Sulla Savela. Savela mietintö. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Savela mietinnöstä, ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 35 puolesta, 9 vastaa, 14 tyhjää, hyväksytty. Hyvä, näin. Onnittelut esittelijälle. Ja menemme sitten seuraavan äänestykseen, joka on stressitestejä koskeva päätöslauselma esitys. Stressitesteistä kompromissi yksi. Puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 19 toinen osa puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Tarkistetaan 19, olkaa hyvä. Äänestys alkaa. Teresa. Chiusa. Äänestys on päättynyt. 31 puolesta, 26 vastaan hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 43 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Anteeksi, pitääkin äänestää vielä 42, 42 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 43 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Kolmas osa. Toinen osa tarkastetaan. Tarkastus toinen osa. Se on aperta. Chiusa. Äänestys päättyy. 23.31 hylätty kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksi puolesta vastaa tyhjää hy- hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 62 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan ty, tyhjää. Näyttää hyväksytettyltä, mutta tarkistetaan. Santa Quattro. Santa Quattro chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60 36-21, se näkyy hyvin. Öö, 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60. Tsekataan 66. Tsekka sul 66. Chiuso. Äänestys päättyy. Hyväksytty 3721. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 74 toinen osa kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, toinen osa. Ö, ö, vastaan tyhjää, ylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkisto 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 91 toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Eh, 96 tarkistetaan. Chiuso. Se on päättynyt. 53 puolesta, kolme vastaan. Yhdeksänkymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 98 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 11. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. 29 puolesta, 29 vastaan hylätty. Kompromissi 11 B. Puolesta vastaa tyhjää. Täytyy tarkastaa, kun oli tällainen tulos edellisessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 28 vastaan hyväksytty. Satan Neljä ja viisi puolesta, äh, yhdessä puolesta. Ovatko ne rauenneet? Nämä raukesivat, eli siirtää 112 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta, vastaan ja hyväksytty. 118 puolesta, vastaan tyhjää. Vaikuttaa hylätyltä, mutta tarkistetaanpa. Sul 118. Chiuso. Äänestys päättyy. 31 puolesta, 29 vastaan. Hyväksytty, mutta hyvä tarkastaa. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom 15, kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puol- ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistetaan. 130 toinen osa. Hänestä salkaa. Päättyy. 28 puolesta kolmatta vastaan hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 134 toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkastetaan, tarkastetaan kompromissi. Kiusa. Äänestys on päättynyt. 29 puolesta 31 vastaan hylätty. Sitten 7b puol... Tarkistetaan tämä. 17b puol... Tarkistetaan. Chiusa. Bene, 49. 49 hyväksytty. 105. 156 kahdessa osassa. 150. 156 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 16 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 17 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Yksi puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kaksi ja 11 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä viisi puolesta vastaan tyhjää. Näyttää hyväksytyvältä, mutta tarkistetaanpa. 5. Chiusa. 33 puolesta 25 hyväksytty, 6 vasta, puolesta vastaan tyhjää hylätty, 12 ja 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10, 13, yhdestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys ele- Et les trois amendements qui sont à voter. 157, 158, 159. Oui. Allora ci dice il... Sihteeristö kertoo meille, että Ei olepa. Questa è la votazione finale. No. Chiudiamo questa votazione. Fermiamo un attimo il voto. Niin. Kestää vähän aikaa tuo äänestys nyt tässä, koska sihteeristö kertoo meille juuri täällä, että katsotaan koskeeko täällä kaikkea, että 155, 58, 9, niistä ei ole äänestetty. Eli kolme äänestystä puuttuu vielä. Olet kaikki samaa mieltä. Eli meidän pitää vielä äänestää vielä näistä. Sihteeristö kertoo meille, että näistä pitää äänestää, koska tätä muut, puuttuu vielä nämä äänestykset. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt loppu äänestys. Äänestys alkaa. Täällä olisi EPP liikaa. No niin, hyvä. Kaikki kunnossa. Äänestys päättyy 48 puolesta, 5 vastaan, 7 tyhjää. Hyvä. Näin tämä äänestys on päättynyt.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 Bene. Passiamo all'ultimo voto. No niin, mennään sitten viimeiseen äänestykseen. Tämän aamupäivän viimeiseen äänestykseen. Esittelijä on Sosa Wagner, joka halusi sanoa teille ensin sanasen ennen kuin aloitamme äänestykset. Olkaa hyvä. Lyhyesti kollega Sosa Wagner. Signora Kiitokset puheenjohtaja. Minuutiksi vain vien aikaan. Nyt kyse nimittäin on äänestyksestä ja lausunnosta, joka on suhteellisesti merkittävä, kun elämme tällaista siirtymäaikaa. Toki tiedän, että komission on nyt pakko esittää uusi ehdotus tähän koko päästöoikeusongelmaan mitä nopeimmin. Tahdon kiittää varjoesittelijöitä tuesta ja olen pahoillani siitä, etten voinut tänä, tällä viikolla, kuten olisin halunnut osallistua näihin kokouksiin, mutta valitettavasti sääolosuhteet estivät minua Espanjasta Brysseliin saapumasta. Kiitos. Bene, grazie. Allora, iniziamo. No niin, hyvä. Äänestetään sitten ensimmäinen tarkistus yhdessä yksi, kaksi ja kolme. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus yksi, kaksi ja kolme. Olkaa hyvät. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 puolesta, 18 vastaa hyväksytty. Hyvä. Sitten mennään suoraan loppuäänestykseen. One minute uh, uh deliberation within our... Saisimme koryhmällemme vielä minuutin uh, mietintäaikaa. Thank you ne niin, loppuäänestystä. Joo. Bene, allora possiamo... No niin, hyvä. Nyt voimme äänestää. Loppuäänestys. Äänestys on avattu. Yksi EPP e liikaa. Hyvä. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 14 vastaan, 11 tyhjää. Hyväksytty. Hyvä. Päätöslauselma on hyväksytty. Keskeytyvän kokouksen. Seuraava kokous on 20. helmikuuta. Aloitamme kello 9.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 Niin, minun nimeni täytyisi poistaa tästä tekstistä. Relazione conclusa. No, tämä on päättynyt jo. Olisi tätä tuota aikaisemmin ehkä. Tämä on päättynyt jo. Olisi tätä tuota aikaisemmin.